Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο βήμα στην ημερήσια... Arvoisat kollegat, siirrymme esityslistalla eteenpäin. Kyse on suullisesta kysymyksestä, joka on toimitettu komissiolle. Kyse on aiheesta luonnes tulostauluksi makrotalouden epätasapainon valvontaa varten. Aloitamme keskustelun Rova Bowlsin alustuksella. Olkaapa hyvä. Thank you. Kiitos. Um, I This is a bit difficult. On hiukkasen hankalaa, mutta yritän nyt jatkaa kuitenkin. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että parlamentti saa ilmaista myös kantansa tulostaulu luonnokseen. Johdantason kappaleessa määritellään asetuksessa, että asianomaista valiokunnaltakin otetaan kommentti ennen kuin tulostalu hyväksytään. Suullinen kysymys ja päätöslauselmaesitys on vastaus tähän kuulemiseen. Kuten tiedätte, parlamentti on ollut hyvin innokkaasti mukana tämän käsittelyssä vilkaasti keskustellen neuvoston kanssa niin, että saadaan aikaan lopullinen teksti yhteispäätösmenetelyssä kuuden säädöksen osalta, eli meille hyvin tärkeä aihe. Tulostaulu on hyvin tärkeä väline, jotta voidaan selvittää, onko epätasapainoa, vaikkakin täytyy tarkemmin vielä selvittää muita menetelmiä ja toimenpiteitä. Parlamentti pitää indikaattoreita hyvin tärkeänä niin, että siellä on ylä- ja alarajat, ja pitää tätä vertailua hyödyllisenä. Luonnoksessa näin ei kuitenkaan ole useimpien indikaattoreiden kohdalla. Ei se tietenkään ole asianmukaista, että on molemmat kynnykset, mutta työasiakirja ei oikein selitä syitä siihen, että ei ole molempia useimmissa tapauksissa. Olisi kovin hyödyllistä, että tätä selvitettäisiin enemmän. Jos ajatellaan ylijäämiä, niin sekin oli komission tiedonannossa mukaan. Siinä sanottiin, että makrotalouden valvonta ottaa mukaan sellaisia maita, joissa on yli- ja alijäämää erittelyineen, kun ajatellaan politiikan kykyä puuttua tilanteeseen ja oikaista ongelmia. EU ei ole mikään suljettu talous tietenkään, on erittäin tärkeä, eikä se sitä olekaan. Mutta jos ajatellaan toisiamme, niin meidän täytyy saada aikaan parempaa tasapainoa lisäten kilpailukykyäkin. Niin ikään on todettu, että komission työasiakirjassa viitataan siihen, minkä verran on kirjallisuutta tarjolla, mutta minkälaisia viittauksia ei anneta. Kuitenkaan meidän mielestämme viittaukset ja metodologian selvittely olisivat paikallaan. Totta kai lisävaikutuksetkin ovat osa meidän keskusteluamme ja tavoitteita budjettien äh, koordinaatiosta. Haluaisin selvittää tarkemmin myös tulostalon osuutta spillover-vaikutuksessa. Tulostaulu on tietenkin työn alla vasta ja 2012 loppuun mennessä on tarkoitus saada aikaan uudet kynnykset, jotka liittyvät rahoitusalan indikaattoreihin. Totta kai tässä on mahdollisuuksia myös. Ajatellaan muita indikaattoreita. Meidän mielestämme voi olla, että tässä on syytä tarkastella muitakin alueita, jotka voitaisiin ottaa mukaan tulostaulun piiriin. Myös työn alla ovat kaikki muut elementit, jotka liittyvät artiklaan 4. Niitäkään ei ole vielä huomioitu. Me haluamme, että ne kaikki otetaan mukaan myös talouspuolen tulostaulussa, työllisyys, tuottavuus ja energian osa muun muassa. Nyt yleisesti ottaen haluaisimme tietää, miten komissio aikoo tätä soveltaa osana SOP-asetusta makrotalouden epätasapainon valvontaa ja oikaisua varten, varsinkin miten se aikoo täytäntöön panna jäsenvaltioiden arvion, jos siellä on merkittäviä ylijäämiä tai alijäämiä osana vuotuista varoituskertomusta. Mitä toimenpiteitä komissio hyväksyy sen varmistamiseksi, että sillä on ajantasaista tilastotietoa myös siitä, mitä tietoja otetaan tulostauluun ja miten talouden osuus siinä näkyy. Lopuksi viitaten tähän kirjallisuuteen ja viittauksiin kirjallisuuteen, haluaisin, että tässä tarvitaan läpinäkyvää soveltamista uudessa välineessä – se on tärkeässä asemassa koko menettelyn ajan. Siksi kehotankin, että komissio varmistaisi sen, että jos jotain päivityksiä tulee välineeseen, niin niihin puututaan muodollisesti sekä parlamentissa että neuvostossa yhdenvertaisesti. Kiitos. Και τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Ζώας εξ ονομά της Ευρωπαϊκής Paljon kiitoksia. Seuraavana komission puolesta Olli Rehn. Members, uh, Rouva puhemies, arvoisat jäsenet, kun ajatellaan lainsäädäntöä vahvennetulle talouden ohjausmekanismille, niin kuin kuuden säädöksen paketti on tullut voimaan eilen. Sen toimeenpano täytyy vahvistaa. Finanssipuolella työ on jo nopeassa edistyksessä. Makropuolella täytyy edetä myös. Sen vuoksi pidän hyvänä päätöslauselman ehdotustanne tulostaulu, tulostaulun toiminnasta makrotaloudellisten epätasapainotilojen hoitamiseen sekä myös suullisesta kysymyksestänne, joka itse asiassa koostuu yhdeksästä kysymyksestä, joihin yritän vastata nyt kahden ja seitsemän sekunnin aikana, jotka minulla on jäljellä päätösaslumme mukaan, ja kuten komissio onkin jo saanut neuvoston kannan tässä marraskuussa, ja systeemiriskikomitea myöskin marraskuussa on ottanut äh, kantaa, niin tulostelu voidaan toteuttaa, toimeenpanna ilman viivästyksiä ja täysin kunnioittain demokraattisia periaatteita. Lopullinen tulostaulu tulee osaksi varoitusmekanismijärjestelmää joka, joka on suunniteltu hyväksyttäväksi tammikuun puolessa välissä. Sitten siitä keskustellaan ECOFIN neuvostossa ja euroryhmässä tammikuussa ja helmikuussa. Ottaen huomioon asianmukaiset nämä keskustelut, komissio alkaa sitten syvälliset analyysit jäsenvaltioiden kanssa, niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa se tarvitaan. Nämä arvioinnit analysoivat makrotaloudellisia epätasapainotiloja ja antavat perustan kaikille suosituksille, joita saatetaan antaa jäsenvaltioille. Haluaisin painottaa avaineroja finanssi- ja makrotaloudellisen seurannan välillä tai liiallisen vajeen menettelyn ja liiallisen epätasapainon menettelyjen välillä. Molemmat ovat ennaltaehkäiseviä, mutta makrotaloudellinen seuranta on vieläkin ennaltaehkäisempi kuin finanssi ja sellaisenaan tarpeellinen talouden vakauden ja finanssipoliittisen vakauden kannalta. Tämä on nähty esimerkiksi Irlannin tai Espanjan tapauksissa molemmilla oli terve julkinen talous ennen kriisiä, mutta sitten kun kriisi iski täydellä voimalla, niin vakavat makrotaloudelliset epätasapainotilat johtivat myös hyvin vakavaan finanssipoliittiseen kriisiin, mikä sitten muuttui reaalitalouden lamaksi ja korkeaksi työttömyydeksi, josta oli hyvin vakavat inhimilliset ja sosiaaliset seuraukset. Sen lisäksi, kun finanssipoliittinen seuranta on hyvin kvantifioivaa ja numeroihin perustuvaa, niin makroseuranta vaatii sitä, että tulkitaan asioita hyvin laajasti taloudellisesti ja se on paljon kvalitatiivisempaa, mikä tarkoittaa, että kun ehdotamme maata syvälliseen tarkasteluun, niin se ei tarkoita, että siinä olisi välitön kriisi edessä. Sen, sen sijaan se tarkoittaa sitä näille maille, ne ovat vaarassa li- joutua lieliseen epätasapainotilaan, ja jota mahdollisesti täytyy asiaa hoitaa tehokkaasti. Toisin sanoen, se on meille olennainen varhainvaroitusjärjestelmä, ja siinä vaaditaan ennaltaehkäiseviä toimia, jotta voidaan epätasapainotilat korjata. Tästä pääsen muihin osiin kysymystä, että käytetään äh, yhtäläisesti kaikki jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden vaihtotaseiden analyysi on olennainen osa tekijä tätä talousanalyysiä varoitusmekanismijärjestelmässä. Ja tässä komissio on täysin sitoumuksensa takana 27. syyskuuta parlamentille, jossa todetaan, että makrotaloudellinen seuranta kattaa maat, joilla on vaihtotaseen vaje tai ylijäämä jossa tehdään asianmukainen erottelu, mitä tulee politiikkavastauksen kiireellisyyteen ja äh, korjaavien toimien, vartivien korjaavien toimien luonteeseen. Puhemies, hyvät jäsenet, äh, loppujohtopäätöksenä sanoisin, että muistuttaisin, että kaikki 27 jäsenvaltiota ovat seurannan kohteina. Täten kaikkien jäsenvaltiot hyötyvät löydöksistä niiden hyväksi ja sitten yhteinen hyvä eu myöskin on esillä. Olen varma, että UK haluaa osallistua tähän työhön. Me osaltamme haluamme ja todellakin otamme mukaan kaikki jäsenvaltiot EU:ssa. Asetus koskee kaikkia ja jatkamme työtä kunkin jäsenvaltion hyväksi ja koko EUn hyväksi vaikka se joskus näyttää unohtuvan ihan kiivaimpien keskustelujen, tämänpäiväisten keskustelujen aikana. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saavat ryhmien edustajat ja toivoisin, että pidätte kiinni teille annetuista puheajoista, sillä meidän täytyy vielä toimittaa äänestykset. Saharov-palkinto täytyy vielä jakaa ja minä joudun keskeyttämään teidän kommenttiin, mikäli puhutte liian pitkään. Ja kollega Dorfman EPPn puolesta kaksi minuuttia. Arvoisa rouva puhemies, hyvät kollegat, täällä on keskusteltu paljon sixpackista ja taloushallinnosta ja eilen tämä lainsäädäntöpaketti vihdoinkin astui voimaan. Nyt meillä on monia toimenpiteitä käytettävissä epätasapainojen äh, valvontaan varhaisessa vaiheessa. Parlamentissa on aina viitattu tähän makrotalouden epätasapainon valvontaan ja nyt kuitenkin on päätetty, että tekstistä löytyy vain perusasiat ja että komissio joutuu sitten täydentämään näitä kehyksiä. Nyt tämä komission ehdotus on pöydällä ja minä uskon, että nämä parametrit voivat auttaa meitä tavoitteen saavuttamisessa. Kun poliittisella saralla kävimme keskusteluja täällä parlamentissa, niin silloin otimme jo tämän uh, Sixpackin uh, symmetrisen ulottuvuuden esille. Mutta kun siitä keskustellaan, niin minun mielestäni ei ole oikein, että Euroopan unioni olisi yhtenäinen sisäinen markkina, sillä jos joku vie liikaa ulkomaille, niin se tarkoittaa sitä, että joku jonkun toisen kohdalla tilanne olisi päinvastainen. Näin se ei varmaankaan ole. Minä uskon, että näinä vaikeina aikoina on tärkeää, että menestyksekkäämmätkin maat voivat jatkossa toimia maailmanlaajuisilla markkinoilla, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole ongelmallista, jos No, kaikki toimivat samalla tavalla, mutta jos kaikki toimisivat näin, niin en usko, että pääsisimme kovinkaan pitkälle. Tämä tulostaulujärjestelmä tulee kehittymään, se kaipaa oman aikansa, uusia indikaattoreita tullaan hyväksymään ja minä uskon, että nämä raja-arvotkin tulevat muuttumaan vuosien saatossa. Ja tästäpä syystä parlamentti onkin päättänyt, että meidän tehtävänämme on seurata tätä kehitystä ja arvioida tilanteen muuttumista ja näin tulemme myöskin tekemään, arvoisa komissaari. Me lähdemme IPPssä e siitä liikkeelle, että komission ehdotus on hyvä ja käytännön lähelle, ja minä uskon, että siltä pohjalle, pohjalta voidaan päästä tuloksiin. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana SD-ryhmän puolesta edustaja Podimaata. kaksi minuuttia. Komission varapuheenjohtaja Financial Timesissa eilen oli mielenkiintoinen artikkeli. Miksi sopimus viimeisestä huippukokouksesta tulee epäonnistumaan. Ja mielestäni on eri asioita, jotka SED-ryhmä ja Euroopan parlamentti ovat käsitelleet niitä jo pitkään. Siellä sanotaan, että Yksi puo, että on yksipuolista ja epätuottamatonta, mitä tulee näihin päätöksiin. Siihen liittyy hyvin selkeitä mahdollisesti epätasapainotilanne. Juuri Saksan esimerkki otetaan siellä esille. Siellä oli viime vuonna 5,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Se oli enemmän kuin Kiinassa. Ja artikkelissa sanotaan, että sopimus ei tule onnistumaan, koska ei nimittäin selvitetä sitä, että miten Saksan ylijäämä sitten voidaan jakaa ja sitten ne maat, jotka ovat etelässä, mutta eivät pelkästään nämä, vaan miten ne, niihin vaan rajoitetaan tämä budjettikuri. Ja varapuheenjohtaja siksi uskon, että makrotaloudellisten epätarjassa painotilojen kohtelu siinä täytyy todellakin kiireellisesti päästä finanssipoliittiseen unioniin. Tämä oli hyvin vaikea tulkeille, koska puhelukin hyvin nopeasti tekstiä. Euroopan unionin komissio on käsitellyt näitä ylijäämiä, mutta myöskin niitä, joilla on vaihtotaseessa alijäämä. Se, heille asetetaan eri mittatikkuja, tässä ei ole symmetria. Rova Podimata sanoo, pu, pu, rova puhemies, että aika on lopussa. Kiitoksia. Meillä ei ole aikaa Tämän enempää nyt liberaalin edustaja Haglund, kaksi minuuttia eikä yhtään enempää. Thank you. Kiitos rouva puhemies. Mielestäni komissio selitti varsin hyvin, miksi tarvitsemme makrotalouden valvontaa. Kriisi on osoittanut, että myös makrotalouden epätasapainot saattavat taloutemme vaaraan, vaikka olisi tervettä tai suhteellisen tervettä varainhoitoa. Mielestäni me toimimme varsin perusteellisesti, kun me työstimme makrotalouden valvontapuolta. Mielestäni saimme aika hyvät tulokset kaiken kaikkiaan ja nyt sitten käytännön täytäntöpano on vastassa. Minä olen vakuuttunut ja ryhmämme tukea, tukee myös komission työtä komission esityksen osalta. Mielestäni täytyy ymmärtää, että tässä mennään vasta tämän kehityksen alussa Varmasti täytyy tarvita suurempi rooli tulostaulukolle vielä. Se on varoituskeino. Tässä tarvitaan perusteellisempia selvityksiä sen ymmärtämiseksi, mihin pitää puuttua ja miten. Ja sitten on syytä myös todeta, että ei tätä pitäisi pelkästään komission omia. Ymmärrän toki, että komission jäsen sen haluaa omia sen, koska varmastikin jäsenvaltiossa sillä on tärkeämpi sija. Nehän joutuvat myös epätasapainoa oikaisemaan yhdessä komission johtamana ja sen osvitan mukaan, mutta jäsenvaltioiden on tämä omittava, niin se vain pystyy toimimaan, sitä on hyvä tähdentää. Lopuksi vielä toteaisin, että meidän kaikkien pitäisi olla tyytyväisiä siihen, että kuuden säädöksen paketti, joka viime, nyt tuli voimaankin, on hyvä ja oikea askel suuntaan kriisin ratkaisemiseksi. Meidän pitäisi kaikki olla iloisia siitä, että komissio myös ottaa työn vakavasti. Kiitos puhemies. Paljon kiitoksia. Käytitte juuri nämä kaksi minuuttia. Ja nyt kollega Lamberts puolitoista minuuttia. Kiitoksia politiikassa niin kuin elämässä tässä täytyy saada aika luottamusta ennen kaikkea. Ja no, minä uskon, että te ja teidän pääjohtajien ovat pettäneet tämän luottamuksen kolmessa kysymyksessä. Ensinnäkin me luotimme teihin, kun sanottiin, että Euroopan parlamentti luopuu yhteispäätösoikeudestaan indikaattorissa. Me luotimme teihin tiekartan pohjalta. Ja siinä oli mukana myös se, että parlamentti olisi mukana kiinteästi. Mitä sitten kävikään, että tavallisen tapaan Fin pääosasto meni neuvostokassa petiin ja, ja kun yhdessä syntyi vauva, en tiedä miten se syntyikään, niin sitä tuli tänne näyttämään, että no onko kivan näköinen vauva, ei näin asioita hoideta. En sanonut, että tässä on kolmen kimppa, mutta omat kumppanimme valitsitte, valitsit ja huonosti valitsit minun mielestäni. Sitten sanoit, että ja me ylimää ja ja me maat, no ei se tietenkin ole sama asia, mutta meille todettiin, että ne, joissa on ylijäämä, eivät saa mitään rangaistusta. Jos on liiallista ylijäämää, niin se on mukaan vaarallista, mutta valitettavasti siinä unohdetaan se, että jos on liiallista ylijäämää, niin sekin on yhtä vaarallista kuin liiallinen alijäämä. Kyllä siihen täytyy puuttua ihan yhtä voimaperäisesti sitten vielä kilpailukyvystäkin Fin pääosasto on pakkomietonomaisesti pitäytynyt yhteen tekijän kilpailukyvyssä, siis palkkoihin, pitää niihin puuttua ikään kuin se olisi A ja Ö. Emme ole koskaan Kiina, ei meistä tule samanlaisia ja me menetämme tästä kyllä taistelua. Niin. Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Klute. GUE NGLn puolesta yksi minuutti. Niin, arvo kollegat. Eilen tämä uusi mekanismi astui voimaan ja konkreettiset sisältöehdotuksetkin ovat jo pöydällä. Mitä komissio pitää vaarallisena, mihin pitäisi puuttua? Palkkakustannusten nousu kolmella prosentilla per vuosi on ilmeisesti komissiolle ongelma, mutta jos palkat laskevat, niin se ei ole ongelma, mutta halpa ei ole yhtä kuin hyvä. Meidän täytyy saada aikaiseksi hyvinvointia, mutta ei kauppakumppaneiden kustannuksille. Me tarvitsemme energiatuhan tehokkuutta ja koulutusta, mutta me voimme riistää kansaa, mutta sillä ei päästä eteenpäin. Ja mitä tulee tähän taloustauluun, niin meidän täytyy siis arvioida vientimarkkinoita, mutta minun mielestäni se ei ole järkevää, sillä me tiedämme, että Euroopan unionin vientimahdollisuudet hupenevat koko ajan. Ja tästäpä syystä olemmekin sitä mieltä, että Euroopan unionin komission pitäisi poistaa tämä tulostaulu ja tarkastella sitä kokonaisvaltaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Morganti, yksi minuutti. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Me keskustelemme säännöistä, jotka varmasti nopeasti muuttuvat myös perusopimuksen osalta, kun ajatellaan mitä Ranska ja Saksa ovat tekemässä. Meillä on vaikea valinta kun meillä on ollut jo muitakin sääntöjä epätasapainoon puuttumiseksi vakaus- ja kasvusopimuksen myötä. Se on 97 vuodelta, eli hyvin kaukaisessa menneisyydessä se on ollut. Ranska ja Saksa kuitenkin ovat nyt pettäneet nämä parametrit, niillä ei ole minkäänlaista arvoa enää. No, minä en ole kauhean innokas, että Bryssel rupeaa valvomaan, mutta kuitenkin sääntöjä tarvitaan, mutta oikeudenmukaiset, jotka koskevat kaikkia. Kaikkien täytyy saada sama kohtelu. Myös nämä kaksi maata, jotka nyt haluavat läksyttää muita. Me olemme kaikkien kansakuntien maitten Eurooppa ja päätöksen täytyy syntyä kaikkien voimin. Kaikki täytyy myös kunnioittaa niitä. Paljon kiitoksia. Seuraavana menettelyyn ilman puhujan Viisi puheenvuoroa kuullaan. Useampiakin olisi esitetty, mutta aika ei riitä. Ensimmäisenä kollega Kutas. Tabloul de bol pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice. Kiitos puhemies. Tulos taulukko on erittäin tärkeä elementti sosiaali- ja talouspolitiikan koordinoimiseksi niin, että lähentymistä syntyisi valtioiden kesken. Siinä tarvitaan kunnon analyysi epätasapainosta. Tässä minä viittaan sekä yli- että alijäämiin vaihtotaseessa. Emme saa unohtaa sitä, että ylijäämät voi myös olla esteenä sille, että saamme harjoitettua kunnollista talouspolitiikkaa. Minä uskon, että erot kilpailukyvyssä ja samat kesken ei hoidu pelkästään sosiaalisella suojelulla. Ne eivät tee muuta kuin luovat epävakautta äh, Euroopassa ja yhteiskunnissa. Meidän pitäisi infrastruktuuria, vihreää tekniikkaa kehittää niin, että saadaan lisää työpaikkoja, voidaan saada myös kasvuaikaan. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Figureido, yksi minuutti. Nyt kun niin kutsuttu talousyhdyspaketti on tullut voimaan, niin ajatus siinä on jatkaa kapitalistista integraatiota. Tulokset tiedämme oikein hyvin. Kasvava työttömyys, kasvava köyhyys, sosiaalinen yhteiskunnalliset erot kasvavat. Mitä tapahtuu? Tämä äh, nykyinen prosessi osoittaa hyvin selvästi, että yhä enemmän riistetään työntekijöitä, palkkaleikkauksia ja muita etuja, jotta pääoma on helpompi kasata ja lisätä yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Mutta vieläkin enemmän nyt heikennämme niiden maiden intressiä, jo, joilla on heikoimmat kansantaloudet niin, että niille asetetaan ohjaksia ja ne asetetaan rangaistusten kohteeksi, jotka vielä pahentaisivat nykytilannetta. Tämä on sellaista väliintuloa, jota ei voida hyväksyä ja siinä ei kunnioiteta perusperiaatteita demokratiassa ja se on tullut selkeästi esille tässä keskustelussa. Kiitoksia sitten edustaja Obama ja yksi minuutti. Rouva puhemies, kiitoksia. Minä vastustan sitä, että yli jäämää tarkkailtaisiin tai jopa sanktioita esitettäisiin siltä pohjalta. Kun katsotaan mm, tätä tilannetta, niin olisi tietenkin perversia suhtautua ylijäämään samalla tavalla kuin alijäämään. Me emme voi toimia suunnitelmatalouden mukaisesti, kuten entisessä Neuvostoliitossa. Jos epätasapainotila on liian suuri, niin kyllä meidän täytyy ottaa käyttöön sekä kova että pehmeä valuutta, eli joka kuvastaisi todellista talousvoimaa, mutta suunnitelmataloudella asiaa ei saada kuntoon. Saksa, Ranska, Alankomaat ja muutamat muut voivat hoitaa asian sillä tavalla, mutta muilla pitäisi olla mahdollisuus devalvoida valuuttansa. Kiitoksia. Kirja. Kiitoksia vielä kollega Pendagast, olkaa hyvä. Mä toivon, että nyt voimme koko unionin palvella tällä keinolla. Jos meillä on yhtenäinen valuutta, mutta ei ole mitään kilpailuetua, niin monet äärialueiden maat joutuvat inflaatiotilanteeseen ja kilpailukyky keskiössä ei meitä auta, ei myöskään palkoissa. Meidän ongelmiimme ei löydy helppoja ratkaisuja, mutta euroalueessa on kärsitty paljon ja lisää kärsimystä on luvassa, jos ajatellaan nykyistä poliittista kehitystä, kun ajatellaan kuuden säädöksen pakettia. Siinä mennään palkoistakin vielä alemmas, joka oikeastaan on markkinatoimijoiden kiristämistä. Me tarvitsee oikeudenmukaisuutta molempiin suuntiin. Kiitos. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Πάσκα, τελευταίος παρεμβαίνων. Kiitoksia, Paska. Sitten viimeinen puhe. A prevencii, náprave makroekonomických nerovnovách má Täällä pitäisi välttää epätasapainoa ja tämä osoittaa, että ne maat, joilla on vajeita tai ylijäämiä, niin meidän täytyy, kun me tarvitsemme sellaista arviota, minkälainen tasapainotilanne on, niin meidän täytyy saada eh, hallintomalli sellaiseksi, että on arviointiraportteja olemassa. Ne ovat hyvin tärkeitä ja meidän täytyy varmistaa se, että kaikki tiedot ovat oikein ja objektiivisia. Tiedot pitää kerätä sillä tavalla, että ei ole mahdollista näihin mitenkään luovasti vaikuttaa tilastoissa, vaan meillä täytyy olla kunnollista tietoa, jota käytämme. Pos, eh, Mr. Commissioner, you have the floor. Dear colleagues, could you take your seats, please? Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos, hyvä rouva puhemies. Ja kiitos tästä hyvästä sisällöllisestä keskustelusta ja tuestanne, jonka esititte tähän asetukseen ja komission toimiin tällä saralla. Mitä tulee Sharon Bowlesin puheen esittämän kysymyksen siitä, eh, mitä taustoja on käytetty tähän tulostauluun. Komissio työstää tausta-asiakirjoja, jotka selvittävät näitä talouden seikkoja, joiden pohjalta indikaattoreihin on päädytty, huomioiden myöskin tietyn tarvittavan talouden alan kirjallisuuden ja muut seikat. Itse ja komissio Eh, voimme sitoutua siihen, että tulette saamaan kaikki nämä tausta-asiakirjat myöskin, jotka liittyvät näihin taustatekijöihin talouden indikaattoreiden osalta. Eh, Rova Borimata viittasi puheenvuorossaan tiettyihin brittimedian kommentteihin. En tiedä, voidaanko tässä nyt katsoa, että mistään jumalaisista sanoista kuitenkaan kyse on. Esimerkiksi eh, euroaluetta tässä mediassa kuvailtiin, ettei se olisi enää avoin talousalue. Kuitenkin oma vaikutelmani on sellainen, että jotkut kommentaattorit katsoivat, että kyseessä on laaja suljettu talousalue. Sitä se kuitenkaan ei ole, vaan kyseessä on laaja avoin talousalue, joka käy kauppaa varsin suuren määrän kaupasta muun maailman kanssa. Ja tällä on ilman muuta vaikuttimia siihen, miten nämä analyysit, analyysimme olemme tehneet liittyen tähän makrotalouden epätasapainoon. Sitten lainsäädäntö Siinä pyritään järkevästä symmetrisestä lähestymistavasta lähtemään liikkeelle. Valvonta kattaisi näin ollen sekä alijäämät, mutta myöskin ylijäämätilanteet. Ja selvästi painottaisi sitä, että on tartuttava tehokkaammin näihin suuriin alijäämätilanteisiin ja tarvitaan poliittisia reaktioita, eriytettyjä sellaisia. Ja vielä viittaisin tähän raporttiin 3.2 artiklassa todetaan, että jäsenmaiden arviot osoittavat, että vaihtotaseessa on alijäämiä, mutta kuitenkin joissain maissa on huomattavia ylijäämiä, eli eroja maiden välillä on. Tässä on hieman tausta melua hälinää täällä salissa, eli kannattanee päättää nyt tämä puheenvuoro ja keskustelu näistä makrotalouden epätasapainotilanteista. Uskon, että varmasti Ekon valiokunnassa keskustelumme ihan lähiaikoina tulee jatkumaan. Kiitos teille kaikille. Kiitoksia komissaarille. Hyvin paljon kiitoksia. Sitten minä olen saanut päätöslauselmaa ehdotukseen. Nyt tässä on keskustelu päättynyt ja 11.30 äänestämme huomenna. Kiitoksia kaikille.